przewodniczący! Witam Państwa. E, Hyvät naiset ja herrat, hyvää huomenta. Ensinnäkin toivotan kaikki tervetulleiksi tähän istuntoon. Näin avaan istunnon. Tänään me keskustelemme ensimmäisenä kohtana meidän esityslistallamme Eurooppa-neuvoston päätelmistä kokouksesta 16. ja 17. joulukuuta 2010. Siinä kuullaan Euroopan neuvoston ja komission julkilausumat sopimusten nojalla. Me kuulemme tässä Euroopan neuvoston puheenjohtaja herra Van Rompuyta. Herra puheenjohtaja Van Rompuy, olkaa hyvä. Mr. President, dear... Herra puhemies, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin toivottaa teille kaikille hyvää uutta vuotta. Toivotan sitä teille henkilökohtaisesti, toivotan sitä myös unionille näinä vaikeina aikoina.